Pyydän teitä nyt istuutumaan paikoillenne. Notre réunion de... Voimme käynnistää budjettivaliokunnan kokouksemme. Jos ei ole vastustavia ääniä, niin voin todeta, että esityslista on hyväksytty sellaisessa muodossa, kun te siellä näette paperissa. Je dois maintenant porter à votre connaissance. Seuraavaksi kerron teille koordinaattoreiden vastikään tekemistä päätöksistä. Ensinnäkin me perehdyimme erääseen siirtoon, joka on toteutettu, jota voidaan rahoittaa tämän autonkuljettajien sisäistäminen, internalisaatio, se tietysti voi herättää kysymyksiä, menettelytapoja, koska täysistunnossa äänestettiin tästä erityiskohdasta varauksesta. Eli me voimme tietysti varmist- lähettää kirjan, jonka kaksi esittelijää allekirjoittavat muista pääluokista, eli herra Taran budjetilta vuodelle 2007 ja edustaja De Pre budjetista vuodelle 2016. Ja teidän puheenjohtajanne yhtyy sitten tähän mitä sitten tulee esittelijöiden nimeämiseen? Eri hankkeille, lausunnoille, oma-aloitemietinnöille, kun puhutaan, mm, miten, makset, miten määritellään korko niille maksuille, joita maksetaan YMPn puitteissa maanviljelijöille, niin koordinaattorit olivat sitä mieltä, että ei siitä ole aihetta laatia lausuntoa. Mutta sitten jos pitää Investing Jobs and Growth, maximizing the contribution of the European Structural Investment Funds. Evaluation of the report and the Article 16.3 of the CPR. Näin sanottuna me teemme siitä lausunnon artiklan 54 perusteella ja SD-ryhmä on siitä vastuussa. Mitä tulee sitten Euroopan unionin mm, ö, turvapaikkavirastosta. Se on edustaja Geijer, joka tulee laatimaan tästä mietinnön. Kun on kyse delegoidusta säädöksistä, niin me päätimme, että on hyvä antaa Euroopan budjetin takuista ne lainat, jotka kuuluvat investointipankin piiriin. Koskien valko me olemme, olimme sitä mieltä, että tämä oli päätös, hyödyllinen päätös, olisi hyvä tehdä tästä ehkä luottamuslause, mutta siitä eneltäisi keskustelu ja se keskustelu tullaan käymään huomenna. Ja jos tämä keskustelu päätyy siihen, mistä nyt puhuttiin luottamuslauseesta, niin esittelijä, jos hän niin toivoo, hän voisi olla standing esittelijä Rova Gardia Sabal hän on sitä mieltä, että, että hän ei itse halua ottaa harteilleen tätä mietintöä, niin puheenjohtaja saa sen sitten hoitaakseen. Me myös olemme ottaneet huomioon, mitä liittyy vuoden 2017 budjetin lykkäämisestä. Tämä budjettiluonnos esitellään toukokuussa, mutta kun me haluamme olla mahdollisimman täsmällisiä välttämättömien määrärahojen suhteen, ja kun on kyse tästä suuresta muuttovirrasta, maahanmuuttovirrasta, niin valiokunta on sitä mieltä, että meidän pitää tehdä erittäin täsmällinen arvio ennen kesäkuun loppua. Ja näin ollen meillä on sitten selvillä budjettiluonnos vuodelle 2017 jo kesäkuun lopulla. Jokainen sitten voi antaa mielipiteensä ja näkemyksensä näistä täsmennyksistä ja tästä väliaikaisesta lykkäämisestä, mutta tämä ei kuitenkaan sitten, sen ei pitäisi vaarantaa trilogia, joka piti, joka piti tapahtua 13. heinäkuuta, eli ehkä tässä nyt käy samalla tavalla kuin vuonna 2014 vaalien jälkeen yleisesittelijä lähettää suositus kirjeen komissiolle ja neuvostolle, johon liittyy muiden valiokuntien lausunnot Euroopan parlamentista. Tietysti voidaan pohtia jotain muuta päivämäärää trilogille, mutta sitten se tarkoittaisi sitä, että meidän pitäisi ehkä luopua tai keskeyttää jossain määrin parlamentin työskentely 22. päivä heinäkuuta. Eli, eli trilogi saa sitten esittelijältä vahvistuksena suosituksen. Oli myös suunnitteilla kuulemistilaisuus vastaanot pakolaisten vastaanottamisesta nimenomaan Libe- ja AFET-valiokunnan kanssa. Tämä kuulemistilaisuus oli tarkoitus pitää 15. kesäkuuta ennen 23. kesäkuuta. Se on nyt lykätty kesäkuun 30. päivälle kun on kyse rakenteellisesta vuoropuhelista vuosittain käytävästä keskustelusta komission kanssa. Tähän luetteloon on tehty erityismainintoissa, puhutaan mikä on euroalueen verotuksellinen kapasiteetti, verotuskapasiteetti. Meidän mielestä oli ihan aiheesta, aiheellista järjestää työpaja. Varainhoitoasetuksen tarkistamisesta ja se kirjattaisiin esityslistalle mahdollisimman pian, koska kaikki haluavat tämän asetuksen yksinkertaistamista, jotta EUsta tulisi tehokkaampi. Kun halutaan menettelytapoja säädöstä tarkistaa, me olimme sitä mieltä, että siihen tarvitaan lausunto pysyvältä esittelijältä, Euroopan investointipankista ja rahoitusinstrumenteista, joka on Rova Gardia Sabal. Nämä olivat koordinaattoreiden vastikään tekemät päätökset. Mikäli ymmärsin oikein, sosialistit pyytävät viiden minuutin taukoa voidakseen jakaa äänestysluettelot. Onko näin? Pitääkö tämä paikkansa? Non. Se demande. Ei, eli tätä pyyntöä ei nyt vahvisteta. No, sitten me voimme siirtyä suoraan äänestyksiin. se. Confirmé? Donc la séance est suspendue pour... Tuli kuitenkin vahvistus. Meillä on nyt viiden minuutin tauko ja jatkamme 16.30. Hyvät kollegat, me jatkamme kokoustamme. Ennen kuin siirrymme äänestämään, niin haluan vakuuttaa teille, että 4. huhtikuuta pidetyn kokouksen pöytäkirja ei siis synnytä mitään kommentteja huomioita teidän taholtanne, jos ei noin, voidaan näin ollen hyväksyä. Hienoa, kiitos luottamuksesta ja nyt pyydän teitä ottamaan äänestyskortin esille ja laittamaan ne äänestyslaitteisiin, jotta voimme suorittaa koeäänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos paljon. Nyt me Äänestämme Rouva Jättimäen mietinnöstä. Tarkistus numero yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus numero kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus numero kolme puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Numero neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Numero viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Numero kuusi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Numero seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero kymmenen puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi, hyväksytty, korjaa puheenjohtaja. Numero 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja koko tekstistä näin muutettuna äänestämme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Teksti on hyväksytty 22 puolesta 4 vastaan. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi äänestämme Rouva Niriadan mietinnöstä numero, tarkistus numero yksi. Vast, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty numero neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus numero 9 puolesta. Anteeksi pyytää puheenjohtaja tarkistus numero 8 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty 13 vastaan 12. Tarkistus. Se oli kahdeksan, josta juuri äänestettiin, eli nyt yhdeksän puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti tämänkin. Äänestys alkaa. Tarkistus numero yhdeksän äänestyksessä. Äänestys päättyy hylätty. Numero 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 13 puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 14 vastaan 10. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 17 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty numero 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 21 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty numero 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko tekstistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23 puolesta kolme vastaan. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi äänestämme edustaja Dynanon mietinnöstä. Ensinnä kompromissi numero yksi puolesta. Qui est contre? Vastaan. Tyhjää. Kompromissi yksi on äänestetty ja näin tarkistus numero yksi raukeaa. Tarkistus numero kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus numero kolme. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero neljä, jossa, josta pitää äänestää kahdesta eri osasta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ensimmäinen osa on hylätty. Sitten äänestämme toisesta osasta puolesta. Vastaan. Ei ole ihan selvää. Tarkistamme tämän sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Toinen osa on hyväksytty. 20 vastaan 6. Tarkistus numero 5. Siinä on usein, sekin on kahdessa osassa. Ensimmäisestä osasta puolesta vastaan tyhjää. Ensimmäinen osa on hylätty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Toinen osa on hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hylätty tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus numero yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana kompromissi numero kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kompromissi numero kaksi on hyväksytty näin. Tarkistus numero 10 raukeaa. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei ole ihan selvä. Eli siis olimme tarkistuksessa numero 11. Tarkistamme tämän sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17 vastaan 8. Kiitos, että nostatte kädet vähän selkeämmin. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty numero 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 14 raukea. Tarkistus 15 kahdessa osassa jälleen. Ensimmäisestä osasta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten toisesta osasta äänestämme puolesta vastaan tyhjää. Toinen osa on hylätty. Ne olivat kaksi osaa. Seuraavaksi tarkistus 16. Kahdessa osassa sekin. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Ensimmäinen osa hyväksytty. Toinen osa numerosta 16 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Toinen osa on hyväksytty 12 vastaan 11. Numero 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty Mm, tarkistukset 19, 20, 21 ja 22 raukeavat, koska kompromissit 1 ja 2 on hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 24. Siinä on Ashwaldilta suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17 vastaan 7. Tarkistus 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Numero 26 raukeaa, koska kompromissi 2 hyväksyttiin. Tarkistus 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Numero 29 puolesta. Vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Numero 30 puolesta. Sur le 30, oui. 30 puolesta. Olemme siis tarkistuksessa 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Numero 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää 31 raukeaa. Seuraavaksi 32 raukeaa, 33 on rauennut. Seuraavaksi kompromissi 3 Puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi 3 on hyväksytty. Amendement numero 43. Tarkistus 43 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 44 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Numero 45 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Numero 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 48. Kahdessa osassa, ensimmäisestä osasta puolesta vastaan tyhjää. Ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Toinen osa on hylätty. Numero 49 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Numero 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 53 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kädet eivät oikein ole selkeästi ylhäällä. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Toinen osa on hylätty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 55 puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa numerosta 55. Tarkistus 55. Äänestys päättyy. Hyväksytty 14 vastaan 9. Kompromissi numero 4 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 61. 61 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Numero 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero, tarkistus numero 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 64 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 65 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 66 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt koko tekstistä näin muutettuna äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Teksti on hyväksytty 20 ääntä puolesta, neljä vastaan. Onnittelut esittelijälle. Rapport de Madame Niriada. Edustaja Niriadan teksti PK-yrityksistä. Niin, kompromissi numero yksi puolesta. Avi contraire. Vastaan. Tyhjää. Tämä ensimmäinen kompromissi on hyväksytty. Pour. Kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan, hetkinen vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus viisi ja siihen on lisäksi suullinen tarkistus puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi numero kaksi puolesta vastaan. Hetkinen, te vähän laiskasti nostitte kättänne, joten äänestämme uudestaan kaupallisista kaksi. Äänestys alkaa ja nyt päättyy. Nostakaapa vähän reippaammin käsiä. Kompromissi kolme puolesta. Kompromissi kolme siis. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kahdeksan ja siihen on suullinen korjaus tar- puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 ja 11 raukeavat. Kompromissi 4 puolesta. Hetkinen, tämä kahdessa osassa. Ei siis kukaan vastusta sitä, että äänestämme osissa. Ensimmäinen osa on puolesta vastaan tyhjää. Ensimmäinen osa hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää ja toinen osa raukeaa. Ja sitten sitten tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 ja siitä, sekin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Hetkinen, Nirjada. I don't really want to hold people. En halua pidätellä teitä turhaan, mutta haluaisin vain huomauttaa virheestä, joka on tehty käännöksessä tarkistuksessa 18. Alkuperäinen esitettiin ranskaksi ja se käännettiin englanniksi. Ja kun me teimme kompromissin, otimme tarkan sanamuodon 18, 19 ja 20 tarkistuksista ja pyysimme palveluita tarkistamaan äh, tarkistuksen 18 sanamuodon. Ja he sanoivat, äh, että tässä oli tekninen virhe, eli tämä on ihan tekninen asia, mutta halusin nyt vain äh, tuoda tämän esiin. Eli siis tässä on kysymys näistä pysyvistä asioista englanniksi, mutta me halusimme, että tämä käännös on ehdottoman tarkka. Tuskin tästä ongelmia syntyy. Katson vähän ympäri salia. Ei näytä kukaan vastustavan. Kiitos täsmennyksestä. Nirjada. Joten tässä nyt olimmekin ensimmäisessä osassa kompromissia ensimmäisestä osasta. Nyt äänestetään puolesta vastaan tyhjää. No niin, ja toinen osa puolesta vastaan. Puolesta siis, hetkinen, ja vastaan. Nyt tyhjää. Toinen osa on hylätty. Ja 22 puolesta vastaan tyhjää 22 23 ja 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 25, hetkinen, se raukeaa. Sitten johdantosan kappale Hetkinen. Niin, tässä tein pienen ohjausvirheen, koska toinen osa on rauennut, niin 18 täytyy siis äänestää. Eli kuka puoltaa tarkistusta 18 ja kuka vastustaa ja tyhjää hylätty. Ja sitten 19. Hetkinen, ei. Siitä ei tarvitsekaan äänestää. Se kuului ensimmäiseen osaan kompromissia. Ja sitten olemmekin missäs olemmekaan, 26. Eli nyt siis 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Eli siis tarkistuksen 30 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 16 oli tässä äänestysmääränä. Ja 32 se raukeaa, koska kolmas kompromissi on hyväksytty, joten 30 ja 31 myös, eli 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kokonaistekstistä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja 22.2. Onnittelut esittelijälle. Vient le point 8. Le rapport de monsieur. Ja seuraavaksi Kuzmiukin äänestys. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 11, 10, anteeksi, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 11 puolesta. Hetkinen, anteeksi, sehän raukeaakin, koska 10 hyväksyttiin, eli 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hetkinen, 16 raukeaa, eli 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty 18. Hetkinen, tarkastammeko sen Fernandes. Siis 17, sen haluatte tarkistuttaa. No, tarkistamme siis sen. Äänestys alkaa. Scrutin clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty 13, 10 äänin. 18 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 19 puolesta. Hetkinen, sehän raukeaakin. Niin, siis toisesta osiosta äänestämme puolesta vastaan tyhjää. Eli toisesta osasta äänestimme. Sitten 20 puolesta vastaan. No, tarkastamme tämän äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 22 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 23 puolesta vastaan tyhjää. Luulin, että sekin hylättiin, mutta tarkistamme sen. Äänestys päättyy. Hylätty. 15.8 tuloksella. 24 puolesta vastaan tyhjä hylätty 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty ja sitten koko tekstistä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21.4 äänin. Onnittelut esittelijälle. Nous en venons au rapport. Nyt siirrymme käsittelemään yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tarkistus numero yksi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus numero kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero neljä puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus numero viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus numero kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus numero seitsemän puolesta. Vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 17 hylät, vastaan 9 puolesta. Arkistus numero 8 puolesta. Qui Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus numero 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Numero 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus numero 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus numero 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 19 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Ensimmäinen osa on hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Toinen osa on myös hyväksytty. Nyt koko tekstistä äänestämme näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17 vastaan 8, yksi tyhjä ääni. No, ennen kai tässä onnitella esittelijä. Näin ollen tulemme talousarvioon 2016. Edustaja Fernandes. Tässä on kyse siirroista, niinkö? Kyllä, kaksi siirtoa. numerot 6 ja 7. Ne ovat tulosta siitä, mistä me äänestimme globalisaatiorahaston kohdalla. Ja sitten siirto numero 6, 5,4 miljoonaa euroa. Ja tämä liittyy ETFn siirtoihin. Kaikki tämä tehdään, jotta voidaan varmistaa, että, tai voidaan varmistaa nämä varat. Ja sitten numero seitsemän, noin seitsemän miljardia. Se on myös Euroopan globalisaatiorahastossa otsakkeessa 4024. Ja tämä summa menee 04041. Euroopan globalisaatiorahastossa. Ja ehdotan, että äänestämme molempien siirtojen puolesta. Merci. Kiitos. Tässä täytyy sitten ottaa huomioon vasta käyty äänestys. Sopiiko teille, että äänestämme nyt näistä kahdesta tekstistä? Eli se sopii. Äänestys alkaa sähköisesti. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty 20 puolesta neljä vastaan. Ja nyt annan puheenvuoron Nils Turvalsille, joka on täällä edustamassa edustaja De Preetä. Kiitos. Tässä on kysymys kahdesta, tai itse asiassa kolmesta. Yksi on alueiden komitean siirto, jossa 15 394,5 alueiden komitealle ja sitten tilintarkastus, äh, sitten tuomioistuin. Hoidammeko me nämä erikseen vai, vai otetaanko kaikki yhdessä syssyssä? Mike, Anteeksi, anteeksi, sanoo puheenjohtaja. Minä ehdotan, että tutkimme näitä ehdotuksia per toimi eli Aloitamme tuomioistuimesta. Uh, Selvä. Tuomioistuin tarvitsee lisäystä 42500, jo, jaetaan 2100 välillä – ja 102 25 000, jotta voidaan parantaa työasemien ajantasaistamista. Tämä on välttämätöntä, kun ajatellaan, kuinka saadaan esimerkiksi kehitettyä tehokkaampi käännösyksikkö. Ja silloin määrärahoja lisäämällä voidaan hoitaa tämä artiklan 100 mukaan. Siinäpä se. Bien, s'il n'y a pas euh, Jos ei ole mitään kommentoitavaa tai vastustavia ääniä, niin voimmeko tulkita asian niin, että nämä siirrot on hyväksytty ilman äänestystä? En kuule vastustavia ääniä. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Ei. Oui, madame, vous avez la parole. No niin, olkaa hyvä. Siellä rouva on pyytänyt puheenvuoroa. J'aimerais bien qu'on vote, moi. Minä haluaisin, että tästä äänestetään. Y a pas d'objection, je pense. Ei kai se nyt aiheuta mitään. Kyllä me voimme äänestää näistä siirroista. Koneellinen äänestys, jotta asiat on sitten ihan selkeitä. Äänestys alkaa. Skutain. Äänestys päättyy. 20 puoltavaa, kolme vastustavaa ääntä. Alueiden komitea seuraavaksi. Edustaja Turvals. Siirto neljä äh, virkaa, AST-virkaa ja kaksi ssi virkkaa niin että voidaan äh, rekrytoida uusia, äh, uutta henkilökuntaa ASTstä tulee ast virka Eli tällä arvioidaan, että voidaan säästää noin 15 000 euroa vuoden 2016 AK-budjetista kahdeksan kuukauden aikana. Ja vuonna 2017. Onko tähän kommentoitavaa kysymyksiä? Eipä siltä näytä. Joten te pyydätte myös tästä äänestämistä, mutta onko se tarpeen? No, äänestämme kuitenkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Siirrot on hyväksytty 20 puolesta, kolme vastaan. Seuraavaksi käsittelemme Kiinteistöpolitiikka esityslistan mukaisesti. Etsin täältä esittelijää. Monsieur Fernandez, madame. Edustaja Fernandes, tuleeko Rova Holmeijer tänne meidän joukkoomme? Voitaisinko vähän käynnistää tätä asiaa ennen kuin hän tulee paikalle vai Voiko koordinaattori korvata esittelijän? Hm. Ehdotan, että keskeytämme hetkeksi työskentelymme, koska meillä ei ole muuta äänestettävää enää. Est-ce qu'on peut nous indiquer les, Sinon, je reporterai ce vote à demain. Jos ei muuta, niin voimme siirtää tämän äänestyksen huomisaamuun. Pardon? Afna? We may decide to vote tomorrow morning. Monsieur le coordinateur, quelle est votre observation? Arvoisa koordinaattori, onko teillä jotain huomauttamista asiaa? Jos ei, niin ehdotan, koska meidän esittelijämme ei nyt valitettavasti pääse paikalle, siltä ainakin vaikuttaa, että voisimme äänestää tästä huomenna aamulla. Voimme sopia äänestyksen ajankohdasta, jotta jokainen voi sitten olla jossa paikalla. Eli aloitamme kello 10 aloitamme kello 10.00 äänestyksellä huomenna aamulla. Sopiiko tämä kaikille? No hyvä. Äänestämme huomenna aamulla kello 10.00 kiinteistöpolitiikasta. Jarra luoton Rouva Holmajari, nyt hän on paikalla huomenna aamulla kello 10. Onko muita asioita, muuta kysyttävää? Jos ei, niin sitten kokous on päättynyt tältä iltapäivältä. Jatkamme huomenna aamulla kello 10. Kiitos.